että juuri valiokunta suosittelee, että ei eh, nosteta kanteita ja 24 tunnin siellä ei eh, vastustusta ole esitetty. Näin ollen suositusartiklan 156 eh, mukaisesti katsotaan hyväksytyksi yhdessä tekstin kanssa 18. huhtikuuta 2018